olevan. Ja artikla 211 kohdan kolmen mukaisesti valiokunta ehdottaa artiklan 51 suhteen seuraavanlaista tulkintaa. Tämä tulkinta hyväksytään mikäli pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä ei esitetä vastalauseita. Ja sitten vielä seuraavanlainen huomio 211.3 artiklan mukaisesti. Vastuuvaliokunta ehdottaa artiklaan 90 liittyen oman tulkintansa. Ja tähänkin kysymykseen liittyen olette saaneet